Euroopan unionin kansalaisina, heidän pitäisi olla siinä asemassa, etteivät tarvitsisi viisa, viisumia Kanadan matkalla. Yhdestoista maaliskuusta jo seitsemättä kertaa vietämme Euroopassa terrorismin uhrien muistopäivää neljä päivän päästä perjantaina. Sinä päivänä vuonna 2004 pommihyökkäykset Madridissa tappoivat melkein 200 ihmistä. Lontoon iskuissa 16 kuukautta myöhemmin kuoli 52 henkilöä. Terrorismi on hyökkäys demokratian olemusta vastaan. Sillä ei ole mitään puolustus, puolustusta. Mutta mikään hyökkäys eikä kukaan terroristi koskaan pysty heikentämään eurooppalaisen solidaarisuuden ja demokratian henkeä. Ja kolmas tiedonanto. Olemme pan, saaneet tiedon siitä, että Taivanessa telotettiin perjantaina viisi henkilöä. 2010 kuun kolmarangaistus otettiin uudelleen käyttöön, niin se oli selkeä poikkeus vuoden 2006 jälkeisestä de facto moratoriosta. EU ja erityisesti Euroopan parlamentti ovat jo kauan eh, tuomineet kolmarangaistuksen käytön maailmalla